on päättynyt. Olen saanut seuraavilta ryhmiltä EPP, ECR, Vihreät, ALE ja ENL joitakin muutos- ja nimitysehdotuksia valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä nimitykset ovat tämän istunnon pöytäkirjoissa. Mikäli mitään huomiota ei esitetä pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä, nimitykset